tukevien toimintalinjojen seuranta. Pyydän, että puheenvuoron pitää ensinnäkin, tai pitävät kysymyksen laatijat, suullisen kysymyksen laatijat, ensinnäkin herra puheenjohtaja Tajani. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puheenjohtaja tai puhemies pikemminkin arvon komissaari. Arvon edustajat. Euroopassa neljä miljoonaa vapaata ammatin harjoittajaa luovat 11 miljoonaa työpaikkaa ja liikevaihto. Madam Commissioner. Hyvä komission jäsen, pyydän hiljaisuutta. Kuten sanoin, 4 eh, miljoonaa vapaan ammatin harjoittajaa luovat 11 miljoonaa työpaikkaa ja liikevaihto on yli 50 000 eh, miljoonaa. 1050 000 miljoonaa ja on erittäin tärkeää, että nämä vapaana ammatinharjoittajat saavat rahoitusta ja että pääsevät eroon tarpeettomasta hallinnollisista kustannuksista. Vapaiden ammatinharjoittajien tulisi nauttia samoista mahdollisuuksista, joita on saatavilla myös pk-yrityksille. Esimerkiksi tulisi saada suori, suoraa tukea Euroopan unionilta ja myös alueelta. On tärkeää, että että ähm, taataan heille riittävä rahoitus. Äh, kun olin komission, äh, komissiossa komissaarina, niin loimme työryhmän, joka vuonna 2014 kehitti erilaisia suosituksia, jotta voidaan tukea vapaiden ammattien harjoittajia Euroopassa ei ainoastaan niin, että he saisivat enemmän luottoa, lainaa paremmin, vaan myös saisivat koulutusta. Ja nyt on aika toteuttaa näitä suosituksia ja olenkin kollegoiden kanssa laatinut tämän suullisen kysymyksen ja haluan kysyä uudelta komissiolta, millä tavalla komissio aikoo pitää huolen siitä, että suosituksia noudatetaan? Arvon komissaari, voitte nojautua tämän parlamentin suuren enemmistön tukeen, kun teette ehdotuksia ja ehdotatte myös rahoitusta, rahoitusmahdollisuuksia tälle ihmisryhmälle joka on erittäin hyödyksi työllisyyden, työllisyyden kannalta. On erittäin tärkeää, että vapaiden ammattien, ammattien harjoittajien ähm, äh, vapaiden ammattien harjoittajat äh, saavat enemmän vapautta ja vähemmän byrokratiaa. Uh, next author. Uh... Äh, Seuraava kysymyksen laatija, edustaja Gebhardt. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Vapaiden, vapaat ammattiharjoittajat ovat tärkeän ammatin harjoittajia ja selkäranka EU:ssa. Nämä ammatit vaativat korkeaa ammattipätevyyttä. Ne ovat usein terveydenhoidon alalla, oikeusalalla ja niitä koskevat muut tärkeät turvallisuuskysymykset. Ja sen vuoksi hyvä ammattipätevyys on tae siitä, että tai niille täytyy luoda selkeät säännöt, josta ne saavat turvallisuutta myös ammattiensa laatuun. Se on heille hyvin tärkeää. Kuten kollega Tajani, niin olen sitä mieltä, että että mitään liiallista byrokratiaa emme tarvitse, mutta samaan aikaan tarvitsemme hyvän turvallisuuden, että voidaan taata aloilla hyvät, hyvälaatuiset palvelut. Ja juuri sitä tarvitsemme. panossa ammattipätevyysdirektiiville olette lähteneet arviointiprosessiin ja tiedän, että näillä aloilla tämä prosessi on nyt tiukan tarkkailun alla ja kysymys on se, jonka mm, haluaisin, haluaisin kuulla teiltä kernaasti vastauksen, niin kysymys on se, että mikä painoarvo tällä alalla on? Mikä teidän mielestänne tällä arviointiprosessilla on tavoitteena ja mikä merkitys sillä on? Ja mitkä ovat ne seuraukset ja johtopäätökset, jotka haluatte siitä tehdä? Nämä ovat kysymyksiä, jotka meitä kovasti askarruttavat. Kuten sanottu, niin haluamme huolehtia siitä, että palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia ja että potilaat, kuluttajat, ihmiset, jotka hyötyvät näistä palveluista, voivat olla myös varmoja siitä, että niillä on asianmukainen laatutaso. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos edustaja Gebhardt. Ja nyt Pyydän, että komission puheenvuoron pitää komission jäsenien Kavska. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, haluan kiittää siitä, että todella vapaiden ammatin harjoittajien roolia Euroopassa korostetaan, koska tämä kysymys todella korostaa he ovat juuri niitä, jotka tunnustavat yrittäjähenkeä, lakimiehet, arkkitehdit, ovat niitä, jotka luovat yrityksiä, investoivat omiin kykyihinsä, omaan ammattipätevyytensä ja todella pyrkivät menestymään ottamalla riskiä. He ovat myöskin työpaikkoja luovia yrittäjiä ja toimittavat hyviä korkealaatuisia palveluita. Senpä takia olemme halunneet sitoutua erityisesti juuri vapaiden ammatinharjoittajien yrittäjyys 2020 ohjelman kautta ja tarkoituksena on ottaa huomioon heidän erityistarpeensa ähm, ja heidän erityiskykynsä, äh, pääsy markkinoille, pääsy rahoituksen saaminen. Äh, keskitymme juuri näihin ammatin äh, harjoittajiin näissä kohdissa. Ja pyrimme saamaan tämän asianpakettiin vuoden loppuun mennessä ja tämä pohjaa viiteen temaattiseen aihealueeseen. Ensinnäkin koulutus ja yrittäjyys, tietysti siitä syystä, että vapaat ammatin harjoittavat tarvitsevat myöskin johto- ja yrittäjyystaitoja toivoisin tässä yhteydessä, että myöskin mainitaan se, että nämä ammatit ovat aina voineet hyötyä Erasmus-ohjelmasta Toinen teema-alue on parempi rahoituksen saanti. Ja tätä on myöskin korostettava siinä mielessä, että heille voidaan antaa rahaa vaikkapa Horisontti 2020 ja cosme ohjelmista ja he voivat käyttää myöskin Euroopan verkoston palveluita. Ja kolmanneksi parannetaan markkinoille pääsyä. Neljänneksi tarkoituksena on myöskin saada heidän edustajan mukaan jakamaan tätä sääntelytaakkakysymystä. Tällä tavalla pullonkauloja voidaan välttää ja saada käyttöön parhaita käytäntöjä kautta Euroopan. Ja lopuksi vielä tässä ryhmässä tässä pyritään siihen, että että nämä vapaat ammatinharjoittajat osallistuvat toimintaan Euroopan tasolla ja olemmekin päättäneet, että heitä pyydetään osallistumaan 2015 pk yritysyleiskokoukseen joka pidetään tämän vuoden marraskuussa Luxemburgissa. Tällä tavalla näiden ammattien harjoittajat voivat olla mukana muovamassa näitä erilaisia politiikkoja. On myöskin hyvä sanoa että tässä yhteydessä, että komissio on tällä hetkellä tekemässä jokaisesta jäsenvaltiosta tällaista avointa selvitystä tästä tätä ryhmää koskevasta pätevyysdirektiivistä ja tässä myöskin on voitu, tehty hyvä, voitu tehdä hyvää yhteistyötä kansallisviranomaisten kanssa ja yli 5000 äh, säänneltyä ammattia eri aloilla e, eri jäsenvaltioissa on tullut katetuksi ja tämä on ollut erittäin hyödyllistä, koska tiedämme, että suuri osa säännellyistä ammatteista öö, ovat juuri eh, näitä eh, vapaita ammatteja. Ja tämä tietysti rajoittaa pääsyä tiettyihin ammatteihin ja vähentää työnsuojelmahdollisuuksia. Tässä yhteydessä haluan mainita myöskin, että komissio hyväksyy eh, vielä tämän Mm, sisämarkkinastrategian yhteydessä äh, lokakuun alussa ja erityisesti halutaan poistaa äh, rajoja äh, palveluiden tuottamiselta ja parantaa myöskin palveluiden sisämarkkinoita ja tällä tavalla edistetään juuri kaikenlaista taloudellista toimeliaisuutta. Ja mielelläni keskustelen teidän kanssa tästä uudelleen, kun tuo päätös on saatu aikaiseksi, koska kysymys on hyvin kattavasta asiakirjasta. Siihen on lisätty joitakin uusia kohtia. Ja nyt haluan kiittää tästä kysymyksestä, mutta toivon myöskin, että voimme asiasta keskustella vielä myöhemmin yhdessä. Dziękuję bardzo, pani komisarz. Kiitos komission jäsen. Sitten ryhmäpuheenvuorot, EPPn ryhmäpuheenvuoro, edustaja Schwab, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvää kollegat, hyvä komission jäsen Biankowska, sydämelliset kiitokset alustuksestanne siitä, Miten näette vapaiden ammattien roolin sisämarkkinoilla? Kollega Tajaan ihan hyvin selkeästi viittasi siihen, että miten suuri merkitys niillä on, kuten myös EPP-ryhmä on samaa mieltä ähm, vapaat ammatit kaikissa variaatioissa. Hieman huolestunut olen sitten, että on rikkomusmenettelyjä tiettyjä jäsenvaltioita vastaan. Ne koskevat sääntöjä, jotka liittyvät kuluttajasuojaan. Mutta tietysti olen samaa mieltä, että tietysti liikkuvuutta täytyy parantaa sisämarkkinoilla ja siinä mielessä nämä rikkomusmenettelyt antavat selvyyttä siihen, että ovatko nämä toimet sallittuja vai ei. Joten siinä mielessä odotan mielenkiinnolla tuomioistuimen päätöksiä näissä menettelyissä. Kuitenkin, hyvä komission jäsen, menee intressi on ennen kaikkea suuntautunut siihen, että jos ajatellaan vapaata ja ammattia, että niiden itsehallinto saisi pitää asemansa sisämarkkinoilla. Ja te kun asiasta vastaatte komission jäsenenä, tehän vastaatte klassisesta osasta sisämarkkinoilla päinvastoin kuin mikä on se digitaalinen osa, niin vapaiden ammattien puolustajana teidän täytyy puhua. Ja tämä semminkin, kun te tarkistitte juuri näitä sääntöjä tällä hetkellä, jotka koskevat näitä vapaita ammatteja. Ja sitten toivonkin, että kun nyt esitätte muutaman kuukauden päästä sisämarkkinastrategiaa, niin että siellä positiivisia asioita voisi lukea näistä vapaista ammateista myös siellä. Kiitos. Kiitos. ST-ryhmän ryhmäpuheenvuoro. Edustaja Dantti, minuutti, olkaa hyvä. Grazie, signor Kiitoksia puhemies, arvon komissaari, hyvät kollegat. Euroopan unionin tulisi eh, yhä enemmän ja enemmän, pitäisi ymmärtää yhä enemmän ja enemmän se, se kuinka vapaiden ma- ammattien harjoittajat myötävaikuttavat talouden kehittymiseen. Se, että saamme selkeitä sääntöjä, edesauttaa byrokratian vähentämistä ja näiden vapaiden ammatinharjoittajien liikkuvuutta komission tutkimus on antanut meille tärkeää osvittaa siitä, mihin suuntaan meidän tulisi mennä. Tulee antaa enemmän koulutusta, jotta vapaiden ammattien harjoittajat voivat ylittää kansainvälisen kilpailun asettamat haasteet päästä niistä yli. On erittäin tärkeää, että saadaan myös sellaiset juridiset puitteet, jotka ovat selkeät ja tehokkaat, jotta ammatinharjoittajat saavat enemmän varmuutta on tärkeää, että komissio tekee työtä paremman sääntelyyn puolesta, koska tässä on kyse erittäin tärkeästä alasta myös taloudellisesti ja sosiaalisesti. Kiitos. edustaja Dantti Alden ryhmäpuheenvuoro. Edustaja Harantsava, minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari lääkärit, arkkitehdot, juristit, mm, vapaatammetien harjoittavat, harjoittajat ovat osa elämäämme ja heitä on kohdeltava veroisesti. Sen takia uudistetun direktiivi 59 artikla on hyvin tärkeä. Ensi vuoteen mennessä jäsenvaltioiden täytyy perustella, miksi joillain ammateilla on tiettyjä kansallisia vaatimuksia, miksi tiettyjä henkilöitä vastaan tällaista syrjintää esiintyy. Ja komission täytyy olla hyvin tarkka, kun se päättää, mikä on hyväksyttävä syy ja vaatia niitä jäsenvaltioita, jotka eivät tämän lain henkeä ja kirjanta täytä toimimaan toisella tavalla. Jos ajatellaan äh, vaikkapa äh, kirjanpitäjiä tai insinöörejä äh, Tsekissä, he joutuvat todella suuriin byrokratian vaikeuksiin, kun haluavat muuttaa Saksaan. Tässä on jotakin parannettavaa. Monet Euroopan unionin kansalaiset eivät pysty näiden sääntöjen myötä elämään elämäänsä täysimääräisesti. Sen takia ihmisten vapauksia täytyy parantaa. Eh, Kiitos ja nyt edustaja Le Grip. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le... Kiitoksia puhemies. Eh, aiemmassa, edellisessä parlamentissa olin eh, esittelijänä, kun puhuttiin näistä ammattivaatimusdirektiivistä ja sen muuttamisesta. Siksi halu, mutta nyt puhun sisämarkkinavaliokunnan jäsenenä. On erittäin tärkeää, että ähm, saamme direktiivin sellaiseen malliin, että se hyödyttää vapaiden ammattien harjoittajia. On tänä iltana äh, puhumme muun muassa äh, ammattilaisten liikkuvuudesta Euroopan unionissa. Se on avain siihen, että voidaan parantaa työllisyyttä ja kasvua. Yksi direktiivin, tämän uudistetun direktiivin tärkeimmistä uudistuksista oli eurooppalainen ammattikortti. Se on konkreettinen keino parantaa ammattien vasta- ja pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista eri am- tiettyjen eh, säänneltyjen ammattien osalta. Ja sen vuoksi, hyvä komissaari, on tärkeää, että ää, eh, tämä ää, eh, ammattikortti otetaan täysimittaisen käyttöön. Sehän on äm, erilaisten kuulemis lausuntokierrosten mittaan osoittautunut erittäin vetovoimaiseksi, esimerkiksi kun ajatellaan vaikkapa lääkäreitä, sairaanhoitajia, insinöörejä. Ja nyt olisikin kiintoisaa nähdä, mikä, mitä, mitä, minkälaisia jatkotoimia tämän viime mandaattimme aikana tehdystä työstä on koitunut. Yes. Kiitos teille. Ja nyt sitten edustaja Karas, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Hyvä komissio ja sen puhemies, hyvät naiset herrat. 2003han meillä oli jo yhteinen päätöslauselma äh, kilpailusäännöistä ja sääntelyistä vapaille ammateille silloinkin yksinkertaisesta syystä, koska vapaat ammatit ovat vakuus, vakaa ankkuri taloudessamme. Mutta nyt ammateille tulee uusia haasteita, erityisesti digitalisoitumisen aikana, ja kun tulee globalisa- globalisoitumista. Mutta selvää on, että vapaan ammattiharjoittajilla on usein eh, korkeakoulutus ja korkea ammattipätevyys. He ovat riippumattomia, vastaavat itsestään, he ovat puolueettomia ja jäävejä. He huolehtivat äh, kattavista palveluista. Tällaisten palvelujen tarjoaminen kaikille kansalaisille kaikilla alueilla suorituskykyiseen hintaan, kohtuulliseen hintaan. He eivät ole siis kaupallisen palveluiden tarjoajia siinä mielessä. Ja kun halutaan säännellä, niin sanotaan, että tarvitsemme ennen kaikkea sääntöjä, jotka kunnioittavat edustavat vapautta ja turvallisuutta ja riippumattomuutta. Vapaat ammatit eivät tarvitse mitään liiallista sääntelyä. Heidän täytyy pystyä tekemään työnsä riippumattomina ja vapaina. Kiitos. Vielen dank. Kiitos. Edustaja Karas. Salini, un minuto per favore. Seuraavaksi Salini, niin minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvää iltaa. Komissaarit, tämä tässä tämän kysymyksen aiheena on asia, josta on keskusteltu aika paljon. Monet kollegat ovat peräänkuuluttaneet vähäisempää sääntelyä ja kun ajatellaan vapaiden ammattien harjoittamista, niin se on ollut useiden keskusteluiden kohteena komissiossa ja täällä meidän täytyy ajatella, että kaiken kaikkiaan meidän täytyy parantaa pääsyä, siis rahoituksen saantia ja vähentää sääntelyä. Kun ajatellaan vaikkapa minun maatani, niin yrittäjyys ja vapaiden ammattien harjoittaminen ovat aloja, joita ei tunneta kovin hyvin. Liian usein käy niin, että nämä vapaiden ammattien harjoittajat joutuvat vaikeuksiin, eivät saa rahoitusta, sellaista rahoitusta, jota Euroopan unioni kuitenkin haluaisi tarjota, jotta saadaan aikaan kasvua ja kehitystä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Scheinwelt, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen kovin iloinen, että tartumme aiheeseen tänään. Vapailla ammatilla on suuri merkitys ei pelkästään työmarkkinoilla, vaan myös yhteiskunnassa yleensä. Arvioinnin mukaan täytyy päättäväisesti vähentää vapaiden ammattien sääntelyä ja muidenkin säänneltyjen ammattien sääntelyä. Valitettavasti tiettyjen tai eri ammattien ammattialajärjestöjen loppaamisella on suuri vaikutus jäsenvaltioiden poliitikoihin. Ja sitä myöten paljon sääntelyn purkamista Euroopassa ei tapahdu. Mutta on myös vastatrendi olemassa. Liiallinen sääntely saa aikaan äh, haitallisia vaikutuksia. Se esimerkiksi rajaa pääsyä uusille henkilöille ammatteihin, mikä vaikuttaa sitten työllisyystasoon niiden ihmisten keskuudessa, joilla koulutusammattiin on. Ne myöskin vaikuttavat ammattiharjoittamisen kuluihin, ne vaikuttavat myös palveluihin, annettujen palveluiden hintoihin, ne nimittäin rajoittavat kilpailua kunkin ammatin markkinoilla. Sen vuoksi alalla tarvitaan toimia unionin tasolla ja sen jälkeen jäsenvaltiossa tietysti. Toivon, että juuri tähän suuntaan pyritään toimilla, joihin komissio lähtee. Kiitoksia. Kiitos myös pohjaakaan liittyvästä kurinalaisuudesta. Sitten on aika menettelyyn ilman pohjalistaa. Modini Kakia. I did not ask for uh, speaking time on this issue, but... Niin minä en oikeastaan pyytänyt puheenkaa tästä, vaan vasta seuraavasta aiheesta. Anteeksi. Okei, okay. uh, äh, Okei, okay. sori tästä virheestä. Sitten edustaja Marias. Κύριε Πρόεδρε, τα ελεύθερα επαγγέλματα συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη του nämä ammatin harjoittajat vaikuttavat myönteisesti Euroopan unionin talouteen EU-ssa. Heitä on yhteensä neljä miljoonaa eri aloilla ja liikevaihto on todella valtava. Mutta talouslama on myöskin näihin ryhmiin vaikuttanut ja tarvitaan toimenpiteitä eri osa-alueilla, jotta annetaan heille parempi mahdollisuus saada rahoitusta toimiensa rahoittamiseen Kreikassa. Vapaat ammatinharjoittajat ovat kovasti kärsineet tästä muistiosta äh, näistä toimista. Monet ovat menettäneet äh, sosiaaliturvansa, eikä heillä ole edes mahdollisuutta saada työttömyystukia, joten tarvitaan myöskin taloudellisia toimia heidän auttamisekseen ähm, ei pelkästään vain Kreikassa, vaan muissakin Euroopan unionin maissa, jotka ovat kovasti kärsineet talouskriisistä. Äh, Kiitos edustaja Marias. Ja nyt Pyydän, että komission puolesta yhteenvedon keskustelusta tekee komission jäsen Bienkowska. Honorable members, I want to thank... Arvon jäsenet, haluan kiittää teitä tuestanne ja yksityiskohtaisesta kysymyksestänne. Haluaisin lisätä vain sen, että komissio tunnustaa vapaiden ammattien yrittäjyyspotentiaalin ja siksipä aiommekin kiinnittää huomiota vapaisiin ammatteihin yrittäjyys 2020 toimintasuunnitelmassamme. Mutta tietenkin vapaat ammatit tullaan sisällyttämään myös sisämarkkinastrategiaamme. Me tulemme keskittymään lainsäädännön asetusten modernisointiin, ja haluamme myös priorisoida näitä rikkomusmenettelyitä, joista edustaja Andreas Schwab puhui. Joten sisämarkkinastrategia tulee sisältämään erilaisia toimia, joiden avulla voidaan poistaa näitä esteitä, kuten kohtuuttomat pätevyysvaatimukset tai liiallisen sääntelyn. Seuraava aihe ovat vastavuoroiset arviot. Ne kattavat kaikki toimintasektorit, eikä meidän pidä korostaa niinkään näitä ammatteja, vaan tulee arvioida niitä rajoituksia, jotka liittyvät pätevyysvaatimuksiin ja epäreilut ja kohtuuttomat esteet täytyy poistaa. Mitä tulee ammattipätevyyksien tunnustamiseen, komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan yhteisymmärrys ehdotuksesta täytäntöönpano asetukseksi, joka koskee esimerkiksi äm, sairaanhoitajia tai kiinteistön välittäjiä tarvitaan sellaisia mekanismeja, siis tarvitaan uusia mekanismeja ja sisämarkkinoiden informaatiojärjestelmään ja nämä uudet mekanismit tullaan saattamaan päätökseen tulevina kuukausina. Tähän liittyvän kysymyksen hän esitti Lagrip. Ja ne toimet, joihin tämän vastavuoroisen ryhdytään, niin ne sisällytetään sisämarkkinastrategiaan – Uskon, että teillä on vielä useita mahdollisuuksia keskustella tästä asiasta myöhemminkin tämän alustavien keskustelujen aikana ja senkin jälkeen, kun sisämarkkinastrategiakeskustelu tulee varsinaisesti pöydälle. Ja uskon, että olen nyt lyhyesti tullut vastanneeksi kaikkiin kysymyksiin. Haluaisin vain todeta, että Vapaat ammatit tulevat olemaan asia, johon sisämarkkinastrategiassa kiinnitetään erityistä huomiota. Haluamme vähentää sääntöjä, haluamme poistaa esteet tältä sektorilta. Tulemme tekemään yhteistyötä teidän kanssanne tässä asiassa. Kiitos. Dziękuję bardzo pani komisarz. Zamykam Kiitos komission jäsenkeskustelu päättyy tähän.